Seuraavaksi lyhyt esittely mietinnöstä RIIS, sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat. Ja esittelijä saa heti Helmintin puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. En nyt ole ensimmäinen, enkä varmaan ole viimeinenkään, joka puhuu tästä artiklasta 47, joka on jumittanut keskustelun tästä aiheesta, joka koskettaa hyvin pitkälti kansalaisia. No, täällä ei ole ryhmien edustajia, mutta kuitenkin haluaisin kiittää heitä, vaikka nyt eivät ole paikalla. Ajala, Lukas, Adamu, Sinut, Ferrera ja Fannisteroi. He nyt eivät ole täällä paikalla. Täällä nyt ei ole lähes ketään paikalla ilta 11. Kuitenkin tämä kysymys on tärkeä ja se koskee miljoonia eurooppalaisia kansalaisia. Euroopan parlamentti on tarttunut tähän kysymykseen ja Kymmenen vuotta on mietitty uuden teknologian kysymyksiä, langattomia laitteita, Wi-Fi, Bluetooth, korkeajännitelinjat. Me elämme nyt uudenlaisessa maailmassa ja meillä on selkeitä etuja näistä teknologioista, mutta niihin liittyy myöskin suuria kysymyksiä liittyen terveysvaikutuksiin. Tämä on aika arkaluontoinen kysymys, ja tämä polemiikki liittyy riskeihin, joita koituu matala taajuuksista. Muutama esimerkki ehdotuksista. Ja toivottavasti nämä saavat tukea huomenna. Riskialueiden ja riskihenkilöryhmien suojelu, esimerkiksi sairaalat, lastentarhat, vanhainkodit. Ja meidän pitää myöskin ottaa käyttöön menettelyjä, jolla voidaan taata tutkimuksen ja asiantuntijoiden riippumattomuus. Meidän pitäisi muuttaa myöskin käyttäytymistämme lasten ja nuorten osalta esimerkiksi matkapuhelinten käyttö. Ja meidän täytyy miettiä tiettyjä markkinointikeinoja, sitä tukiasemat, sähköyritykset liittyvät myöskin näihin kysymyksiin. Ja tämä koskee nyt mietinnön ensimmäistä kohtaa ja siinä pyydetään, että näitä raja-arvoja tarkistettaisiin. No, ympäristövaliokunnan kollegat eivät noudattaneet neuvojani. Ja samasta tekstistä sanalleen äänestettiin viime syyskuussa lähes yksimielisesti toisen mietinnön osalta liittyen eurooppalaiseen toimintasuunnitelmaan ympäristö- ja terveyskysymyksissä 2004-2010. Tämä strutsipolitiikka, jota komissio nyt harjoittaa, ikävä kyllä joudun käyttämään tätä termiä, se ei millään tavalla vaikuta siihen, että voisimme selkeyttää näitä kysymyksiä eurooppalaisille kuluttajille. Asiantuntijat ovat eri kannoilla ja joskus ollaan kuluttajan tois, joskus taas operaattorien kannalla. Meidän täytyy puuttua siihen, että tätä asiaa oltaisiin tarkastamassa vasta vuonna 2015. Se olisi, onko se vastuussa syövästä, no se pitää selvittää nopeammin. Ja todellakin toivon, että emme tulevaisuudessa huomaa, että matkapuhelin on todella aiheuttanut terveysongelmia. Meidän ei pidä olla toimimattomia, vaan meidän pitää nyt lähteä toimimaan, jotta voimme vähentää epävarmuutta ja tällä tavalla me, meidän pitää toimia sähkömagneettisten kenttien osalta, ja siksi vaihtoehtoinen päätöslauselma vihreiltä saa kaiken sympatiani, ja siinä on palattu myöskin alkuperäiseen ehdotukseni vähentää näitä raja-arvoja, kuten yhdeksän jäsenvaltiota on jo tehnyt ja monet alueet, esimerkiksi Vallonia ja Brysselin alue, kolme volttia per metri 41 sijasta vuoden 1999 suosituksen pohjalta. Olin esittelijä Euroopan parlamentissa tässä kysymyksessä ja ennen kaikkea haluaisin, että pidämme kiinni edistysaskelista, jotka on saatu aikaan. Ja näistä äänestetään sitten huomenna. Ja lopuksi puhemies, komission jäsen. Meillä olisi kaksi viestiä. Sähkömagneettiset kentät ja niiden vaikutukset. Se kysymys on edelleen avoin. Ja uskon, että seuraava Euroopan parlamentti tarttuu uudelleen tähän kysymykseen Euroopan on rauhoitettava kansalaisia ja käytävä tätä keskustelua, jota tällä hetkellä käydään vain oikeudellisella tasolla. Kiitos. Merci beaucoup. Nous allons écouter Madame la Kiitos. Ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluan esittää Euroopan parlamentille aivan erityisesti teille, Rova Riis, esittelijänä tästä avautumienestä elektromagneettisista kentistä. Sydämellisen kiitokseni. No kyllä on. Tämä on sellainen aihe, sähkömagneettiset kentät, joka koskettaa joka on hyvin ristiriitainen asia monille kansalaisille. Monet ovat se hyvin kriittisesti, e, e, koska aihe on hyvin monimutkainen ja koska siihen liittyy paljon tunteita, joita tämä kysymys nostetaan Tämä on erityisen tärkeä juuri sitä taustaa vasten. Ja aivan tismalleen on tärkeää kerätä faktat ja analysoida niitä äh, kohtuullista ja objektiivisesti. Ja äh, komissio seuraa tätä asiaa huolellisesti ja se on myös äh, tehtävämme neuvoston suosituksen pohjalta vuodelta 1995. Komissio selvittääkin hankkikin säännöllisesti riippumattomilta tutkijoilta tietoa siitä, onko, onko sähkömagneettisten kenttien kohdalla saatu jotain uutta tietoa. Tuorein tuo, asianomaisen tieteellisen komitean selvitys tästä asiasta valmistui, hyväksyttiin vasta tämän vuoden tammikuussa. Ja tässä yhteydessä haluan lisätä, että komissio seuraa kehitystä jäsenmaissa, kuten myös tuoreempia tuomioistuinten päätöksiä kännyköistä Ranskassa hyvinkin suurella huolellisuudella. Ja tämä altistumisrajojen alistaminen tukiasemien kohdalla esimerkiksi Brysselin alueella sitä seurataan tarkkaan. Voin vakuuttaa parlamentille, että komissio voi ottaa tarkasteltavaksi nämä vaatimukset suurella huolella. Haluan kuitenkin puuttua muutamaan kohtaan. Ensinnäkin EU-tasolla on jo olemassa puitteet, joissa altistumisrajat, arvot ja tuotantonormit, kuten myös määritelty suojataso, on määritelty. Toisekseen tähän asti riippumattomat tieteelliset tutkimukset perustelevat eivät ne eivät perustele tämän, tämän tieteellisen perustan äh, äh, määritelmää, tämän määritelmän perustelua. Ja to, kolmanneksi komissio tulee seuraamaan tämän äh, selvityksen kehitystä todetakseen, josko sopeuttamiset näissä saltistumisrajoissa on, olisivat välttämättömiä. Kolmanneksi komissio pitää tehtävänään käydä dialogia sähkömagneettisista kentistä asian kuuluvien tahojen kanssa ja komissiolla on tarve toimia olla yhteistyössä tärkeimpien toimijoiden kanssa, jotta sitten kohtuullisesti voitaisiin vastata suuren yleisön huoleen. Ja haluan yksiselitteisesti painottaa meidän pyrkimystämme myös panostaa tutkimukseen, ja jolla voidaan poistaa vielä olemassa olevia epävarmuuksia. Merci, monsieur le commissaire. Vous avez vu que nous avons essayé. Kiitoksia. Täällä me yritimme juuri rajoittaa vähän näitä sähkömagneettisia kenttiä täällä salissa. Äänestys toimitetaan huomenna torstaina. Sitten viimeisenä vielä yksi mietintö. Gacek, Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, Commissioner, it is my pleasure